So good morning everybody. We are start... Hyvää huomenta kaikille. Lähdemme liikkeelle. Kenenkä lausunnosta se onkaan? edes Levalle. Hän ei ole täällä, vaikka hän pyysi, että hänen mietinnöstään lähdetään liikkeelle. Mitä me nyt teemme? Yeah, we do it. Who is responsible for Kuka on Delvaresta vastuussa? We start with another, but he, he... Aloitetaan sitten toisesta mietinnöstä, mutta aloitetaan edustaja Sanchez Smithistä, jos sopii. mari therese haluatko vielä puhua? Haluatko jotakin vielä sanoa? Haluatko vai et? No niin, ole hyvä. Merci beaucoup. Kiitos paljon rouva puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, jotta voisitte äänestää mietintöni puolesta luonnollisesti. Tässä näette otsikkona Euroopan luovien toimialojen ja kulttuurin edistäminen talouskasvun ja työpaikojen luojina. Tämä on varsin, varsin tärkeää ja se todella kuuluu siihen, kun puhumme identiteetistä, joka on ollut kovin tapetilla tänä päivänä. Se on aiheuttanut paljon meteliä, paljon keskustelua. Tämä mietintö on tärkeä esitellä, koska siinä korostetaan luovien alojen ja kulttuurialojen taloudellista potentiaalia ja niiden kykyä synnyttää työtä, työllisyyttä. Muistan, että 4 prosenttia BKT ja yli 8 miljoonaa työpaikkaa Euroopassa. Toistan tätä, toistan tätä. Tämä on suuri menestys meille, tämä kulttuuripoikeus, ja sitä, sitä on aihetta säilyttää meidän tuotteemme, meidän kulttuuriperimämme, kulttuuriperinnämme on erittäin vahvasti edustettuna kansainvälisellä näyttämöllä. Sillä on vahva säteilyvoima ja meidän täytyy säilyttää tämän sektorin uskottavuus. Meidän täytyy säilyttää ne viedä sitä eteenpäin. Meillä on luova ja kulttuurisektori. Sen pitää päästä tänne digitaaliselle alueelle ja meidän pitää päästä yli kansalliset rajat ja meidän pitää luoda hyvät lainsäädännölliset puitteet. Myös pyytää täsmällistä kokonaisvaltaista tutkimusta näiden alojen taloudellisesta potentiaalista koko Euroopassa. Kiitos kaikille tuesta ja yhteistyöstä jo etukäteen. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan äänestys. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistu 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta, anteeksi, 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 52 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 53 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 54 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 54. Äänestys päättyy. 17.8. Hyväksytty pyydän, että äänestätte selkeästi, eli jumpataan näin aamikaisena aamuna. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavalla sivulla 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa 79. Äänestys päättyy. 14.13. Hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 97 äänestys alkaa. Päättyy. 11.15 hylätty. 98 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 115 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 116 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty 117 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 118 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 119 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 120 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 121 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 122 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 123 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 124 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 125 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 131. Äänestys päättyy. 21.8 hyväksytty. 132, 33, 34 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 135 abgelehnt. 135. 135 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 136. Ei vaan 139 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 146 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 147 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 147. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.13 hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 149 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 150 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 151 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 151. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.10 hyväksytty. 153 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 154 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 155 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 156 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vielä kerran. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162, kaksi osa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 163 puolesta, vastaan, hylätty. 164 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa 164. Päättyy. 16.13. Hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 166 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 167 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 168 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 169 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty vastaan tyhjää. Hylätty 85 puolesta vastaan tyhjää. hyväksytystä 86 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytystä 87 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytystä 88 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytystä 89 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytystä 90 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytystä 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 15.13 hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Anteeksi, korjaa puheenjohtaja. 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 14. Päättyy. 21, 8 hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys. Päättyy 16.13 hyväksytty. 19 puolesta ei, vaan 21. Ai anteeksi. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23, ei vaan 25. Tuohan hylättiin. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 16.11 hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty 29 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan.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 Voidaanko regin tarkistukset tehdä yhdessä? Kaikki yhdessä. Yhdestä kahdeksaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppu äänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 24 0 4 tyhjää. Onnittelut. Mari Teres, kiitos. So, now we come to Mendes del Valle. Nyt Mendes del Valle. Haluatteko käyttää puheenvuoroa? No, I think. Hei, kiitos paljon. <laughs> so, I, I spoke too much yesterday, so... Eilen puhuin aivan liikaa, joten kyllä se riittää. niin, mutta sehän oli ihan eri aihe. Se oli Migalskin. Se oli loista puheenvuoro. Kiitos oikein paljon. Hei. So, um, we begin. Amendment... Lähdetään liikkeelle 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 34. Äänestys päättyy. 13.16 hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 10.19 hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää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 vielä kerran. 57 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 60 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 61 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 62 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Minä puollan. Äänestys päättyy. 22, 7 tyhjää hyväksytty. 64 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Teidän pitää osoittaa vähän selkeämmin. 64 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 65 vastaan. Tyhjää. Hylätty.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 vastaan tyhjää, hyväksytty 75 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 76 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 79 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Suullinen tarkistus 2, tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 14.13 hyväksytty. 8, 83 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.10 hyväksytty. Tarkistus 3 ja 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12, 16 hylätty 90 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 91 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 92 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.15 hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 494 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää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 vastaan tyhjää hyväksytty 26 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 27 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 28 puolesta, vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. 28. Äänestys päättyy. 15.14 hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppu Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 25 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Kiitos oikein paljon, hyvä kollega, teidän työstänne. So, now we come to... Seuraavana Edustaja Alfonsi, haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Ihan yksi minuutti vain, jos sinulle sopii rouva puheenjohtaja. Sanon vain, että tämä mietintö koskettaa keskeistä asiaa, eli kulttuurin monimuotoisuutta, josta tiedämme, että se tänä päivänä on saanut suuren jalansijan kansainvälisessä keskustelussa. Euroopan kanta on, pain, on painava, jos se on vain esimerkillinen. Se on joskus esimerkillinen käytöksissä, mutta ne ei aina on luotu normit, eurooppalainen kieli, kielten peruskirja, mutta minun maani Ranska ei ole ratifioinut kaikkea huolimatta kaikista sitoumuksista. Anteeksi tämä pieni äänihäiriö tässä. Täytyy pyytää sihteeri apuun, kun ei osaa teknisiä vempaimia käyttää. Se, olette huomannut, että puhelin soi aina väärään aikaan. Anteeksi kerran vielä. No niin, tämä kysymys, minä äh, halusin puhua poliittisestikin, mutta kyllä me voimme tässä parlamentissa olla yksimielisiä siitä ajatuksesta, että meidän pitää todella nähdä vaivaa kielten puolesta eurooppalaisen kulttuuriperimän uhanalaisesta tilanteesta, eli kielet eivät saa hävitä. Meidän täytyy pitää siitä kiinni. Haluan kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat tehneet paljon tarkistuksia, eli osoittaa, että tämä on herättänyt suurta kiinnostusta. Koordinaattorit ja puheenjohtajisto on antanut meidän ryhmällemme mahdollisen laatia tämän mietinnön, ja varjoesittelijät ovat olleet erittäin aktiivisia. Keskustelu on sujunut hyvin, henge, hyvin kohteliassa ja rakentavassa hengessä. Dank. Kiitos. Lähdetään liikkeelle kompromissista neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 hyväksytty. Jos vain äänestäisitte vähän innokkaammin, niin säästyisi meiltä aikaa. 76, 78 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 78. Päättyy. 19.7 hyväksytty. 77 puolesta. Ei vaan 80, anteeksi, 80 puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 80. Äänestys päättyy. 11.15 hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 85 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ei, tarkistetaan. 85. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21, 9 hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 106 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 107 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 108 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 109 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 7 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 112 puolesta, vastaan tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.11 hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 120. Äänestys päättyy. 17.13. Hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 ja 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21.8. hyväksytty. Hyvät ihmiset. 133 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 134 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 135 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 136 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 138 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 141 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Suullinen 8 ja 146. Äänestys päättyy. 19.10 hyväksytty. 149. Ei, anteeksi. 166-167 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Suullinen 9 ja 148 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 21.10. Hyväksytty. 151 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Hylätty. 153 puolesta. Ei vaan 152 matula puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytystä 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä 54 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytystä 55 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytystä 56 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 162 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 163 ja 64 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää. Ratkaiskaa vain, jos teillä on siellä ongelma. Follow me, sen it's okay. Seuraatte vain minun esimerkkiä, niin kaikki menee hyvin. Wir sind after, der, naja, wir sind bei, bei 168 menossa kohta 968. Kaikki hyvin? No niin, 168 siis puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 169. Äänestys päättyy. 14.16 hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16. Entschuldigung. Anteeksi korjaa puheenjohtaja. Minä luin tuon seuraavana tarkistus 16. Kompromissi 1 siis hyväksyttiin se ja äänestettiin ja sitten 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 ja 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 19 ja 20. Äänestys päättyy. 19.12. Hyväksytty 21 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 22 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 vedetty pois 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 33. Päättyy. 18.10. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 39 puolesta. Anteeksi, 40 myös puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 42 puolesta vastaan, vastaan tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 47. Äänestys päättyy. 2010 hyväksytty. 4 ja 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 ja 55 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa 55. Päättyy. 17.12. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan. Ei, unohdinko jotain. Ai, 57, anteeksi, 57 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa 57. Päättyy 17.12. 17.14 hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kolme puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty viisi. Viisi. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Seitsemän. Päättyy. 21.10. Hyväksytty. 12, eikö niin? Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta, ei vaan kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Loppuäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mikä mahtava tulos, Alfonsi, onnittelut. Congratulations and thanks to the intergroup that... Onnittelut, kiitokset ja hyvä, että interryhmä tätä pyysi. Tämä oli erittäin hyödyllinen. Kiitos tekemästänne työstä ja väriesittelijöiden. En koskaan uskonut tämän aluksi, että näin voisi käydä. Kiitos oikein paljon. This is done. No. Näin tämä on hoidettu. Seuraavana edustaja Papanikolaou. EUn nuorisostrategian täytäntöönpano. Georges, haluatteko käyttää puheenvuoron? Thank all colleagues. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, Varjo, esittelyt ja tietysti myös sihteeristöä, puheenjohtaja. Ledes tag. No aloitetaan. 47 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 60 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 61 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 62 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 63 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 2 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 75 seuraavalla sivulla 75 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty.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 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää. Kerran vielä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.14 hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 121. Äänestys päättyy. 13.17 hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty 123 puolesta vastaan tyhjään hylätty 126 puolesta vastaan tyhjään hylätty 134 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Seuraavana 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa 137. Äänestys päättyy. 11.17 hylätty 139 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 140 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 141, 42 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 143 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 144 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 145 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 146 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 147 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 148 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 149 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 150 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytystä 51 puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytystä 52 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 153 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 154 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 155 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 156 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 osaa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 63 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ei, vielä kerran. 163 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 166 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 168 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 169 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 170 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 171 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 172 puolesta vastaan tyhjää, ei, anteeksi. Toistan 171. 171 tarkistetaan, mutta tuntuu, että katsoin tämän väärin. Äänestys päättyy anteeksi. 26.4. Janni, kyllähän näin voi käydä. Halusin vain tietää nyt parhaalta äänestysvarapuhemieltä, ei nyt muuten, mutta äänestysten osalta, etten sano tässä liikaa. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Päättyy. 15.14 hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 30 äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 hylätty 42 puolesta vastaan tyhjä. hylätty 43 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjä. hylätty 45 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty 1 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Nyt sitten Empla, työllisyysvaliokunnan tarkistukset. Ensimmäiset neljä yhdessä sopiiko? A, B, C ja yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 16.13 hylätty. M3 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ampl 4 ja 5 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ampl 6 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa Ampl 6. Päättyy 14.15 hylätty. Ampl 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ampl 8 Voisimmeko äänestää kahdeksasta loppuun asti 13 asti? Ei. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Jälleen kerran äänestys alkaa. Emp 8. Päättyy. 11.18 hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Päättyy. 13, 16 hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää. Jälleen kerran tarkistetaan. 10 äänestys alkaa. Päättyy. 12, 17 hylätty. Emplo 11. Puolesta vastaan Tarkistetaan. Ämpy 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.13 hyväksytty. Ämpy 11 puolesta vastaan Tyhjä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 11, sanoo puheenjohtaja. Me äänestimme jo 11. Ja nytkö on 12? Ai, 12. Anteeksi, 12. Äänestys alkaa. Päättyy. 8.21 hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Regi. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi kaksi puolesta vastaan tyhjää Hylätty regi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty regi neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty regi viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty regi kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hylätty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 13, ei vaan 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 16 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaikille, jotka kuuntelivat Regi, aluekehitysvaliokunta, jotka antavat lausuntonsa. Eli Regi tarkoittaa aluekehitysvaliokuntaa. Sieltä tuli tarkistuksia, niistä äänestettiin. Selitän tämän nyt vain kuulijoille. Ja sitten Emplon työllisyysvaliokunta. Anteeksi nyt me täällä vähän lyhentelemme näitä sanoja, että nopeammin saataisiin äänestettyä loppuäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 28.0. Loistavaa. Georgios. Onnittelut. We have now Helga. So, we come to the last and the final. Viimeinen äänestys paksumpi pino kuin muut. Joten pyydän teitä keskittymään. Helka Tryppö saa puheenvuoron. Briefly, I would... Kiitos Doris, aivan lyhyesti. Haluan kiittää teitä kollegat panoksestanne ja päättäväisyydestä niin, että direktiivistä ne saadaan parempi. Toivottavasti tässä löydetään sopiva tasapaino. Yleisesti todettuna katsoisin, että meillä on enemmistö sen takana, että voimme puhua kollektiivisesta hallinnoinnista. Emme pelkästään yrityksistä, jotka tätä hoitavat. Me emme pelkää kilpailua, mutta haluamme kilpailulle selkeät säännöt, oikeudenmukaisuudet säännöt. Ja tämä on minun ryhmälleni hyvin tärkeää ja tämä pitää muistaa myös EUn ja Yhdysvaltain välisissä kauppaneuvotteluissa – Tätähän me haluamme myös tältä direktiiviltä. Sitten direktiivin soveltamisalakysymys on mukana. Itsenäiset järjestöt, CMOt, kaikki, kaikkiin pitäisi soveltaa samoja sääntöjä. Kyse on avoimuudesta, oikeudenmukaisuudesta, oikea-aikaisesta jaosta, tiedon saatavuudesta ja siitä, että yksityisiä henkilötietoja ei vaaranneta. Eli tässäkin pitää pyrkiä oikeanlaisen tasapainoon. Kyse on jäsenten lisääntyvistä oikeuksista. Ja sitten kuitenkin suojaamme erityiset oikeudet, koska me tiedämme, että kyse on kulttuurisesta moninaisuudesta. Me tarvitsemme näitä erityisesti digitaalisessa ympäristössä. Kyse on lisäoikeuksista ja paremmasta oikeuksien hallinnoinnista. Toki tämä tarkoittaa joskus kovasti työtä, mutta uskon, että löydämme hyvän ratkaisun yhdessä. Ja valiokuntamme voi olla tärkeässä roolissa suhteessa muihin valiokuntiin, toivottavasti myös täysistunnossa. Vistaat. Kiitos Helga. Lähdetään liikkeelle 81. 81. 81 ja 82 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 seuraavalla sivulla 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa 187. Äänestys päättyy. 14.15 hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan. 189 äänestys alkaa. Päättyy. 19.10 hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.12 hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.

vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa 24. Päättyy 16.13. Hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 203 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 203 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.10 hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää Ai, 26 raukea 204 Kavada Boris puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 205 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 206 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 212 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 212. Äänestys päättyy. 15.12 hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.12 hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta. Mitä? Ei suinkaan vaan 28, ei 18. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. 224. Äänestys päättyy. 16.11. Hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 10.18 hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 226 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.13 hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa 228. Päättyy 15, 12 hyväksytty, 32 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 10.19 hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 230. Äänestys päättyy. 16.12 hyväksytty. 231 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 234 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan 243. Liian nopeasti. 242 ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 243. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.15 hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 245 puolesta, vastaan tyhjää, tarkistetaan, äänestys alkaa 245. Äänestys päättyy. 16.13 hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty 247 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 247. Äänestys päättyy. 16.12. Hyväksytty. Kaikki mutta vedetty pois, joten 37. 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 252 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 38 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 254 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 255, 56, ei vaan se on vedetty pois. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 258 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty kompromissi 9 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 274, 274 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää, Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Het, hetkinen. Minä unohdin äänestää. Unohdin äänestää. Voinko tarkistuttaa tämän vielä? Pyydän. 275, eikö niin? Vielä kerran äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nyt vielä vähemmän. Vapauta. Joku jätti äänestämättä, ei minun ongelmani, 275, ei vaan se äänestettiin 40 puolesta vastaan hyväksytty. 276 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 277 puolesta vastaan hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 281 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty 283 puolesta vastaan tyhjää hylätty 284 puolesta vastaan tyhjää hylätty 285 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 200 ei vaan 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 287 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 233 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa 233. Olkaa Haluaisin kysyä, montako EPPn jäsentä äänesti? Not too much. Ei liian monta. Okay, I just counted the third. Laskin juuri 13. Doing it automatically. Okay. Kone tekee sen automaattisesti. Valitettavasti meitä on vähän enemmän ja olemme aina läsnä, ystäväiseni. 233 kone kertoo kyllä, jos heitä on liikaa. The all, all together is to, if it... Jos kaiken kaikkiaan on liikaa siis. No, but, okay. okay, quote, listen, Veronique. Hetkinen, katsotaan nyt. Veronik. In, now in this. Laskin, että 13 nyt tässä kohtaa. Has voted with the... No joku muu on äänestänyt EPPn kanssa. Onhan se mahdollista. No niin. Okay. Can I, can, I just, can I just tell you something? Voinko vain kertoa teille jotain? Tämä on oikein fiksu kone. Se kertoo jos EPP-jäseniä on enemmän kuin 12 tai sosiaalidemokraatteja enemmän. Eli kyllä tämä kone meille kertoo. Missä me olimmekaan? 233. Äänestys alkoi 233. Äänestys alkaa. Päättyy 11.18 hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 286 puolesta vastaan hyväksytty. 288 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 289 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 290 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 293 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 294 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 96 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 296. Äänestys päättyy. 16.13 hyväksytty. 297 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 307 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 321 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 319 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 308 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 309 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 311 kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 312 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 313 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 315 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 316 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Voisitteko lopettaa keskustelun tai poistua salista? 316. 316 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 316. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13, 13 hylätty. Hylätty. 317 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 318 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 320 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 322 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa, Georges. Äänestys alkaa. Aiot äänestä. Äänestys päättyy. 12.13 hylätty. Kaksisataa, anteeksi, 300, 324 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 325 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa 325. Äänestys päättyy. Ai äänestetään. Saakeen tämä olikin. No, hylätty. 326 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 327 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 327 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.13 hylätty. 328 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.13 hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.13 hylätty. 330 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22.5. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 331 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 334 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 334. Äänestys päättyy. 12.15 hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 336 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ai ihan totta. 335 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 337 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa 337. Äänestys päättyy. 14.12 hyväksytty. 338 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 339 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 340 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 341 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 342 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan. Ai se raukeaa. Raukeaa. 346 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja muut samalla. 345 puolesta vastaan. Kaikki olivat identtisiä siinä. Ai se ei ollutkaan enää sama. 64, 34, 37, eli 65 nyt. 344 ja 350 myös puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 345, 348 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 349 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 351. Ai tarkistetaan. 349 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 10.14 hylätty. 351 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 11.14 hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 352 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 353 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 354 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 356 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 357 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 358 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.11 hyväksytty. 359 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 360 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 360. Äänestys päättyy. 9.17 hylätty, 361 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 362 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.11 hyväksytty. 363 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 817 hylätty. 314 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 365 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 366 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 367 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. 12, 12 hylätty. 368 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 368. Äänestys päättyy. 16, 11 hylätty. 369 puolesta vastaan. Mitenkä niin? 369. Ilman mikrofoni? So, was machen wir jetzt? Nochmal checken. Which, which one? Six, It's okay. 16 adopted. Adopted, ja. Yeah. In 369. Siis me bei 369 siitä nyt puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 369. Äänestys päättyy. 15.12 hyväksytty. 370 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 372 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 371 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 14.13. Hyväksytty. 373 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 374 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 375, 76 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 300 379 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 380 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 381 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 382 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 383 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 384 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 385 puolesta vastaan tyhjä. hylätty 386 puolesta vastaan tyhjä. hylätty 387 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty 74 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 389 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan, eikö, se raukeaa, anteeksi. 388 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 76 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 77 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 390 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.12. Hyväksytty. 80 puolesta. Anteeksi, anteeksi. Kompromissi 12. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 2. Ei, 85 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 85. Päättyy. Hyväksytty. 27.0. Kädet ylös. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana neljä vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus neljä. Äänestys päättyy. 9.16 hylätty. Siltä se ei oikein täältä näyttänyt. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 91. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26. Hyväksytty. Seuraavana 95 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.15 hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 13.14 hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 13.14 hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Äänestys päättyy. 14.13 hyväksytty. 100. 101. Puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 102. Puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.8 hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 113. Päättyy. 5. 22 hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13, 13 hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjä, Jälleen kerran. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 120. Äänestys päättyy. 15.12 hyväksytty. Papa Nikolaou voitte nyt äänestää. 122 puolesta vastaan hyväksytty. 123 puolesta. Ai se raukeaa. 11. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 132 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 133 puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistetaan 133, äänestys alkaa. Hmm? Closed. Äänestys päättyy. 13.14 hylätty. 13.14 hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.11 hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 144. Äänestys päättyy. 14.13 hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 147 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 148 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.14 14 hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. 149 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.13 13, hylätty. 150 puolesta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 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt loppu äänestys, Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24. 0. Kolme tyhjää. Sydämelliset onnittelut. Tämä oli vaikea tehtävä Helga. Edustaja Kavada haluaa puheenvuoron, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos rouva puheen. Mä en liity ihan tähän äskettäiseen äänestykseen, mutta haluaisin, että kokouksen, tämä valiokunnan tämän päivän pöytäkirjan ilmoitettaisiin, että aika monet jäsenet eivät hyväksy tämän komission puheenvuoro, joka pidettiin Irlannissa vastikään G8-kokouksessa. Ensinnäkin hän ei ottanut huomioon tätä kulttuuripoikkeusta, vaan siirsi sen ihan marginaaliosaan, vaikka siitä äänestettiinkin parlamentissa. Ja sitten tämä hyvin omituinen reaktio, koska ne, jotka ovat puolustaneet kulttuuripoikkeusta, ansaitsevat kyllä saada vastauksen. Ja minä haluan kuulla sen. Olen täällä tähän päivään asti niin pitkään kuin voin. Kiitoksia. Eli No tähän siellä vastusteltiin neuvotteluiden tulosten muodossa tavallaan. Parlamenttihan teki enemmistöpäätöksen, mutta kiitos, tuo kommentti tulee kyllä pöytäkirjoihin. Now we come to... Ah, mais pas vu. Takkula. Anteeksi, en nähnyt. Hannu Takkola. Ole hyvä. Kiitoksia. Ihan sanon suomeksi muutama sana, että olen selkeä ja ymmärrettävä. Ei ollut tarkoitukseni millään muotoa muuten häiritä äänestystä, mutta ajattelin näin, että so-called reilu peli, eli meillä, me ollaan tietyssä suhteessa täällä edustettuina ja kun sitten huomasin joissakin äänestyksissä, että 13 ja 14 äänesti EPPltä, ja mulla on semmoinen käsitys, että 11 on kaiken kaikkiaan paikkoja, ja niin ajattelin, että siihen pitää puuttua. En tiennyt, että tuo kone on niin älykäs, että se näyttää puolen väliset erot. Varmaan Steve Salter tulee esittelemään mulle, millä tavalla se kone lukee nämä, montako ääntä tuli Aldelta ja montako tuli joltakin muulta. Se, se on uutta tekniikkaa, mutta kuitenkin ihmettelen sitä, että älykkäästä koneesta huolimatta, kun huomautin tästä asiasta, niin sekä Papa Nikolai että Matula lopetti sen jälkeen äänestämisen. Ja Verhojen oli juuri poistunut tältä, täältä salista. Eli kyllä mun mielestä meidän pitää niinku reilu peli, reilu peli hoitaa, että siinä suhteessa kun me, meitä on, on täällä tuota edustettuna, niin siinä suhteessa äänestetään. En halua olla niinku ikävä tässä, mutta, mutta tuota, tuli vain tällainen olo, olo, olo että tuota, se, se, on tietenkin meidän huonoutta, että me en saanut koordinaattorina kaikkia meidän edustajia paikalle, enkä, enkä varamiehiä, mutta Toivon, että tähän kiinnitetään jatkossa huomiota ja toivon, että Salter, Steve Salter esittelee sen koneen. Niin se on kaikkien kannalta sitten reilu, reilu peli se, että me ei tarvitse edes epäillä sitten, että joku käyttää enemmän valtaa kuin mitä sille, sille tuota, on ryhmänä tässä salissa kuulu. Also Hanno, eine Maschine kann... Hanno, eihän kone voi sinänsä olla oikeassa – vaan se on olemassa sitä varten, että se tarkastaa. Se tarkastaa, kuinka paljon EPP-jäseniä täällä äänesti, kuinka moni ALDEn jäsen, sosialisti ja niin edelleen. Ja eh, kyllähän minä, sinä voit minua haukkua niin pitkään kuin haluat, mutta ei tämä kone ole nyt oikeassa tai väärässä, vaan se tekee työnsä, niin se on tehnyt aina. Jos tämä tulos ei sinulle tänään sopinut, niin ei sille voi mitään. Koskaan ei ollut enemmän EPPn ääniä kuin olisi saanut olla. He olivat ehkä täällä salissa tai he eivät äänestäneet tai heidän ääniään ei laskettu. Kone toimii oikein, en ole koskaan nähnyt ongelmia enkä kuullut. Kyllähän tarkastajat voivat vielä tutkia, laskeeko kone oikein, en tiedä miten tuo hoidetaan, mutta jotenkin ehkä tuo voidaan nyt selvittää. Jätetään nyt tämä aihe. Tämä on mielestäni vähän naurettavaa, kun en voi tälle mitään, etkä sinäkään voi tietää. Minä kyllä pyrin aina olemaan reilu. Mutta äänestysten yhteydessä en voi olla reilu tai epäreilu, aina jos minulle tulee sellainen tunne, että tulos saattaisi olla toisenlainen. Hannu, sinulla taitaa olla tänään huono päivä. Jatketaan. Kohta 12. Talousarvio 2014. Muutenhan olet aina yleensä mukava. Huh? Yeah. Okay. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat. Minä luen teille nyt jotain englanniksi, koska Morsten ei ole täällä. Pyytäisin vain, että noudatetaan sääntöjä, jotka sovittiin pitkä aika sitten. You are listening. Voitteko vain kuunnella, kun luen tämän? It's not the machine who is doing it, it's... Kone ei nyt lue, vaan minä ihan itse. komissio hyväksyy 2014 talousarvioesityksen vasta 22 kesäkuuta tavallista myöhemmin. Ja valitettavasti tämä tarkoittaa sitä, että meidän on muutettava aikataulua tarkistusten ja lausuntojen suhteen. Ensinnäkin esittelijämme Lokkegaard antaa lausuntonsa budjetista, jossa on kulttuurin prioriteetit heinäkuussa, mutta koska budjettiesitys hyväksytään niin myöhään, niin se on saatavissa vain englannin kielellä. Tämä oli ensimmäinen asia. Toiseksi Lögegaard esittelee tarkistuksensa äh, talousarvioesitykseen englannin kielellä ainoastaan heinäkuussa. Tässä kokouksessa ehdotan, että annamme hänelle horisontaalisen mandaatin, niin kuin viime vuonnakin, arvioida budjettilukuja ja sitä, mistä neuvosto aikoo leikata. Kolmanneksi määrittelemme määräajan tarkistuksille 17. heinäkuuta. Tähän kuuluvat myös pilottihankkeet ja valmistelevat toimet. Ja myös lausuntoluonnokset. Neljänneksi lausunto luonnokset, esittelijän tarkistukset ja teidän tarkistuksenne käännetään sitten kaikki. Viidenneksi me äänestämme kaikista budjettimenettelyn osista tunnin pituisessa ylimääräisessä kokouksessa torstaina 5. syyskuuta. Tämä viesti pitää välittää kaikille. Äänestämme siis 5. päivä syyskuuta. Kaikista budjettiin liittyvistä seikoista tässä ylimääräisessä kokouksessa – Hyväksyttekö tämän menettelyn? Toivon niin. Meidän varjomme belet, olkaa hyvä. Uh, niin, näkemysten vaihto on kai ohjelmassa liittyen tarkistukseen ja budjettimenettelyyn ja niin edelleen. Onko jo päivämäärä varattuna tätä varten? thank you. Um, I mean, obviously I... Kiitos. Minulla ei ole ongelmia sen suhteen, että tarkistukset ovat vain englannin kielellä, mutta en ehdota sitä, että vastustaisimme tätä. Kyse on kuitenkin periaatteellisesta kysymyksestä. Me hyväksyimme juuri tänään mietinnön uhanalaisista eurooppalaisista kielistä ja kielellisestä monimuotoisuudesta. Meillä on periaate, jonka mukaisesti ihmisten pitäisi voida toimia omalla kielellään, äidinkielellään. Tämä on onnetonta, että on todellakin näin. Meillä pitäisi olla resurssit käytössä mietintöjen kääntämiseen, erityisesti kun kyse on budjettimietinnöstä. I said to you, all men... Sanoin, että lausuntoluonnokset, tar- tarkistukset, jotka tulevat esittelijältä ja teidän tarkistuksenne käännetään ennen kuin niistä äänestetään. Mutta tällä välin tilanne on vaikeaa. Tämä ei johdu meistä, vaan neuvostosta. Mitä minä voisin vastustaa? Sitä, että neuvosto ei tee työtään, niin minä voi tilannetta muuttaa. Tähän on vain sopeuduttava. Kiitos siitä, että olette englanninkielinen, joka toteaa, että tämä ongelma on olemassa oleva ongelma, joka liittyy käännöksiin. Mutta emme me voi tällä hetkellä tehdä mitään. Tämä johtuu siitä, että neuvosto ei ole ajoissa tehnyt omaa työtään. Mutta lopuksi saamme kaikki kaiken käännetyksi ja käännettynä käsittelyyn. Onko vielä tähän liittyen kommentteja? No niin, kohta 13. Ei vaan niin. Eilen lisättiin esityslistalle Kreikka. Ja siellä yleisradioyhtiön tilanne. Joku pyysi, että aiheesta keskusteltaisiin tänään. Paikalla Pyynnön esite ei ole paikalla, mutta eipä sillä väliä. Me keskustelemme sitä joka tapauksessa. Minä en kritisoi tässä äh, yleisradioyhtiötä, vaan pikemminkin hallitusta, joka on tämän vasarannut tällä tavalla. Ei ole mahdollista noin vain kädenkäänteessä sulkea yleisradioyhtiötä. Kyse ei ole siitä, onko yhtiö hyvä vai huono, vaan kyse on käytöksestä, joka ei ole asianmukaista. Me emme puhu siitä, että siellä nyt on aivan liikaa henkilökuntaa, mutta täytyy esittää se kysymys, kuka nämä henkilöt on palkannut. Ja tässä meillä on ongelma, joka liittyy hallintoihin yleisemminkin. Hallinnot ovat ylimiehitettyjä, eikä kaikkia näitä ihmisiä tarvita. Ongelmana on se, että tämä ongelma on ollut olemassa Kreikassa jo pitkään. Se liittyy yleisradioyhtiöön, jonka täytyy vähentää virkoja. Mutta eihän se nyt onnistu koko paikan sulkemisella, vaan ihan muilla konsteilla. Kamera Evert saa ensimmäisenä puheenvuoron. Grazie, Presidente. Penso che... Ah, scusa, scusa, scusa, scusami. Non no avevo sentito. Ja, vielen Dank. Eh, niin paljon kiitoksia. Voin pitkälti ollut Doris Pakin kanssa samaa mieltä. Tämä on aivan järjetöntä, että valtion puolelta hetkestä toiseen ikään kuin poliisin toimesta vedettiin töpseli seinästä ja lähetykset loppuivat. Olin hyvin iloinen eilisestä tuomioistuimen päätöksestä että hallituksen päätös ei ole hyväksyttävissä. ERT voi jatkaa lähetyksiään ja nyt tutkitaan sitten, mitä uudistuksia voidaan tehdä. Tämä oli hyvin mielenkiintoista, että kaikki ne, jotka olivat vaikuttamassa siihen, että siellä on ollut paljon tällaista, että on suosittu tiettyjä sukulaisia ja niin edelleen. No eikä tämä liity yhteen poliittiseen puolueeseen, vaan kaikkiin. Pidän myös mahdottomana, että sitten lähdetään esittämään sellaisia argumentteja, että EUhan tätä oli vaatinut. Uskoakseni EUn puolelta kukaan ei vaatinut, että yleisradio- ja televisiotoiminta loppuu jotain ehdotuksia ehkä oli tehty, mutta ei oli mitenkään annettu ymmärtää, että siellä lopetetaan nyt radio- ja televisiolähetykset. Ja tämä tietenkin on ikävä tilanne Kreikalle, joka ei ansaitse mitään lisäongelmia. Todella toivon, että Kreikassa lähdetään nyt uudistamaan yleisradio- ja televisiotoimintaa. Tämä ei ole ihan samanlaista kuin mitä tunnetaan Saksasta, yhdistyneestä kuningaskunnasta tai muualta. Minä toivon, että nyt saadaan todella järkevä, kriittinen, julkinen radio- ja televisiotoiminta sinne, niin että kaikki tuntevat olevansa osallisina, myös kriittiset toimittajat, naiset ja miehet toivon, että näin tapahtuu ja jos Euroopan puolelta jotenkin voidaan tukea, niin toivon, että niin tehdään, mutta tämä toiminta oli joka tapauksessa ihan mahdotonta. Päättäväisesti sitä voidaan kritisoida. Kiitos paljon Silvia Kosta. Petra e ei Kiitos. Minä olisin halunnut lisätä vain muutaman sanan. On totta, että tämän tyyppinen julkisen palvelun toiminnan lakkauttaminen Kreikassa on todella erittäin vakava, vakava merkki demokratian kannalta, demokratian olemassaolon kannalta, mutta itse asiassa kun sitä ei voi perustella millään. Ongelmiahan on aina, mutta kyllä aina voitaisiin suunnitella henkilöstön vähentämissuunnitelmia, mutta siitä pitäisi neuvotella työmarkkinaosapuolten kanssa. Tämä on aivan kestämätön tilanne, eikä tätä ratkaisua voi missään nimessä hyväksyä. Eurooppalaiset televisioyhtiöt ovat jo varmasti pyytäneet Kreikan hallitusta tarkistamaan kantaansa. Eihän komissio ole tästä mitenkään vastuussa kuitenkaan, se pitää muuttaa mutta meille kerrottiin Strasbourgissa viime viikolla, että tämä ei ole Euroopan unionin komission vastuuta, se on hallitusvastuu kyseessä ja muistutettiin tiedotusvälineiden monimuotoisuuden merkitystä ja julkisen televisiotoiminnan merkitystä. Mutta meidän täytyy antaa ilmaista tukemme tässä. Tässä on, missä olosuhteissa, millä tavalla on käytetty tätä instrumenttia, eli lakkauttaa toiminta. Pitää meidän pyrkiä löytämään jokin vaihtoehtoinen ratkaisu. Muistutan teille, että Kreikan sinfoniaorkesterikin öö, lakkautettiin. Se toi. Viimeinen konsertti pidettiin vastikään. Täälläkin, tässäkin oli kyse resurssipulasta, eli orkesterin täytyi lakkauttaa, lopettaa toimintansa toistaiseksi. Se on erittäin, erittäin vakava päätös. Olen kuitenkin iloinen, että on lähetetty puu, kirje komissiolle ja parlamentin puhemiehistölle, jonka tarkoituksena olisi löytää kaikkia tyydyttävä ratkaisu. Kiitos. Solo una cosa, scusa, vorrei aggiungere che in queste alle, alle 13 ci sarà una conferenza stampa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 half minute, I don't know. meidän pitäisi odottaa 30 sekuntia, katsotaan nyt. 30 seconds, I was just told by Steven. Okay. Does it work now? It's because of the gas Yeah, I know, but I have... It's working now, German? Nyt toimii. Marco, ole hyvä. Eh, dicevo, <clears throat> io penso che noi ci troviamo di fronte in questa situazione a due... Mielestäni tässä meillä on nyt kahden, kahden sorttinen absurditilanne. Julkinen radio, televisioyhtiö, joka suljettiin ilman mitään ennakkovaroitusta, kaikki ne seuraamuksine, miten voidaan osallistua, miten voidaan tiedottaa ja miten, miten demokratiaa kohdellaan Kreikassa. Kun tässä on kyse julkisesta radio radiotelevisioyhtiöstä, niin ei voida puhua ö, tiedon välityksen puolueellisuudesta. Eikä tässä voida mitenkään ajatella, että yhteiskuntaa kohdeltaisiin demokraattisesti. Toinen absurdius on se, että on kyse televisio- ja radioyhtiöstä, joka on vuosien ajan jo sitä on kasvatettu jo vuosien ajan liiallisella henkilöstön määrällä, jolle maksettiin siitä, etteivät tehneet käytännöllisesti katsoen yhtään mitään. Nämä ovat ne kaksi aika lailla yhteensovittamatonta tekijää ja kun minä edustan täällä Euroopan parlamenttia kansalaisten, kansalaisten äänestämänä, niin en minä voi istua täällä vaan rauhassa kädet ristissä rinnalla. Meidän pitäisi nyt tehdä jotakin yhdessä komission kanssa Äh, luodaksemme äh, jonkunlaisen uudelleenjärjestelyn suunnitelman Kreikalle ja osoittaa sillä kreikkalaisille, miten he voisivat mahdollisimman nopeasti saada uuden julkisen radiotelevisioyhtiötoiminnan käynnistettyä. Maa elää todella suurissa vaikeuksissa. Se kyllä myös äh, tuntuu demokratiassakin. Se hengittää siellä huonosti tällä hetkellä ja meidän pitää seurata tilannetta hyvin tarkasti. Pitää myös pyrkiä ymmärtämään, miten turvata näiden kaikkien työntekijöiden tulevaisuus, jotka yhdessä yössä joutuivat työttömiksi. Kreikassa on jo mu- on aika erityislaatuinen tilanne. Monet siellä on paljon tietysti työttömiä, eihän tämä kosketa vain radio- ja televisioyhtiön työntekijöitä. Kaikki kreikkalaiset täällä olevat kollegat tietävät, mikä on työttömyystilanne Kreikassa. En tiedä, mitä, he ehkä tietävät paremmin, mitä voi antaa Kreikan, kreikkalaisille, mutta toivon, että kyseinen radio- ja TV-yhtiö voisi mahdollisimman nopeasti nousta jaloilleen. Muuten tilanne voi olla todella paha. Kreikassa on jo vakava yhteiskunnallinen talouden ongelma, niin poliittinen ongelma voi vain pahentua, ja senhän me haluamme tietysti kaikki välttää. The court has decided. No nyt on selvää, että tuomioistuin on päättänyt, että lähetyksiä on jatkettava. Voimme me tästä keskustella, mutta ei meidän tarvitse vedota, että lähetetään jälleen ohjelmaa. Meidän pitäisi nyt ehkä vain puhua siitä, että hallitus ei voisi tehdä asioita, joita ei demokratiassa voida hyväksyä. Seuraavana Helga. Also, ich letzte... Kiitos Doris. Kun viime viikolla kuulin, että parin tunnin sisällä lopetettiin lähetykset, olen ihan järkyttynyt. Ajattelin, että vaikka kuinka pitäisi tehdä uudistuksia, uudistaa budjettia ja näin ymmärrän nämä ongelmat yleisradioyhtiön osalta, mutta Tapa, jolla toimittiin, ei ole mitenkään hyväksyttävä. Miten kansalaisyhteiskunta voi osallistua? Miten demokratiassa käsitellään hankalia aiheita tällä tavalla? Jotenkin vaan kaikki ruudut mustenevat, mitään viestejä ei enää saada. Tämä on todella epäarvokasta toimia tällä tavalla ja siksi olen iloinen, että tuomioistuimen päätös on nyt saatu – lähetyksiä on jatkettava, mutta keskustelu siitä, miten paljon henkilökuntaa, mitä välineitä siellä käytetään, tätä keskustelua on käytävä, koska kuten Doris jo sanoi, puolueet ovat kyllä pistäneet sille paljon ihmisiä viime aikoina, eikä tämä ollut varmasti mitenkään eduksi radio- ja televisiotoiminnalle. Ja nyt mielestäni tämä liittyy niihin moniin vaikeuksiin, joita Kreikassa on, että tällainen toiminta oli julkisen palvelun tarjoajan osalta mahdollista. Eli itse kritiikkiäkin siellä varmasti nyt tarvitaan, mutta eihän se ole nyt mahdollista demokratiasyistäkään, että tällä tavalla yleisradiotoiminta päättyy. Tämä ei ole demokratiassa oikein, siksi tämä päätös on oikea. Tämä liittyy eurooppalaisiin standardeihin myös, että on julkinen radio- ja televisioyhtiö, joka toimii riippumattomana. Ja tämä toiminta on ehdottomasti turvattava. Edustaja Mikalski. What's first? Okay. Voisiko ensin? Ole hyvä. Dziękuję raz jeszcze panu Miglaskiemu za, za dozwolenie czasu. Ja uważam, że powinniśmy zdecydowanie e, zareagować. Metody, które... Minä haluaisin käyttää muutaman minuutin tässä sanokseni, että ne menetelmät, joita Kreikan hallitus on käyttänyt, ovat täydellisen demokratian vastaisia. Totta kai TVtä pitää uudistaa, uudelleen organisoida. Ehkä siellä pitää ryhtyä johonkin erottamisiin. Talouselämä joskus armotonta. Mutta se, että TV-lähetykset lähetetään yhtäkkiä ja tämä äsken mainittu orkesterin toiminnan lopettaminen siihen kytkettynä. Kaikki ah, näkivät kuitenkin, että kaikki muusikot itkivät viimeisessä konsertissaan. Se oli kuitenkin jotenkin vavahduttavaa. Meidän pitää reagoida, meidän pitää toimia yhdessä siinä mielessä, että TV hän ei saisi olla poliittinen laitos. Olen iloinen tuomioistuimen eilisiltaisesta päätöksestä kumota tai peruttaa pääministerin kyseinen päätös. Meidän pitää lähettää myös vahva signaali siitä, että, että ei tämän tyyppisiä menettelyjä voi hyväksyä. Miten me voimme lähteä palauttamaan luottamusta Kreikkaan, Kreikan kansalaisten keskuuteen? jos he itse näkevät, että vastuuhenkilöt, muun muassa Troika eiköhän Troika ei sinällään ole vastuussa tästä tilanteesta, mutta tässä kyseisessä TV-radio kysymyksessä, orkesterikysymyksessä meidän pitää toimia yksimielisesti. Kulttuuri kärsii ja kansalaisten luottamus siinä samassa myös. Anders on muissakin maissa, Saksassa esimerkiksi, kyseenalaistettu, voidaanko ylläpitää orkesteria tai ei halusin Silvia Kostallekin sanoa tämä sitä kysymystä ei pitäisi nyt yhdistää epädemokraattisen lähetystoiminnan lopettamisen. Budjettisyistä voi olla välttämätöntä puuttua orkesteriin. Toivon, että ei nyt sekoiteta näitä asioita. Maissa todella kriisi on iskenyt tiukasti ja jostain rahat on löydettävä, miten kaikki maksetaan, mutta tässä ei saa mennä nyt puurot ja vellit sekaisin. Tässä on kyse lähetystoiminnasta, Luojan kiitos, lähetyksiä saadaan pian. Edustaja Mikalski saa vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Ja upomniałem się o głos dla Piotra Borysa, ale nie w pełni się z nim zgadzam. Minä pyysin, että, että Boris saisi puhua ensin. En ole kuitenkaan ihan samaa mieltä hänen kanssaan. Me olemme jo usean otteeseen puhuneet julkisista viestintävälineistä. Ne ovat välttämättömiä demok- demokratialle tänä päivänä. Nehän jollakin tavalla äh, rakentavat sitä, mitä kaupalliset tiedotusvälineet eivät rakenna, mutta toinen asia on se, että miten meidän tulisi reagoida Kreikan tapahtumiin. Äh, esimerkiksi Kreikan tuomioistuimen päätös vaatii, että kreikkalaiset selvittäisivät asian ihan itse onko Brysselin väliintulo välttämätöntä, komission tai neuvoston väliintulo, eikö nyt pitäisi jättää päätös kreikkalaisten käsiin, kyllähän he pärjäävät itse ihan hyvin yksinkin. Mm, jos minä olisin kreikkalainen ja minun TV-yhtiöni lakkautettaisiin, niin kyllähän minä toimisin. Mekin vaadimme ja pyydämme kreikkalaisia tekemään suunnattomia taloudellisia toimenpiteitä ja uhrauksia. Esimerkiksi me olemme nyt huolestuneita, miten siellä nämä toimenpiteet toteutuvat. Minulla on kuitenkin tässä pieni epäilyksen poikanen, että voisimme pahentaa tilannetta, jos puuttuisimme täältä käsin asioiden kulkuun. Voisimme suhtautua hieman varauksella Brysselistä käsin. Kyllä Kreikan pitäisi tehdä itse omat päätöksensä. Kamerevert vielä, Petra. Yksi virke vielä, joka on tärkeä. Tässä yhteydessä Amsterdamin pöytäkirja joista asia kannattaa ottaa, palauttaa mieleen. Totta kai jäsenvaltiot voivat hoitaa tiedotusvälineasiansa, mutta kuitenkin parlamentin tehtävä tällaisessa tilanteessa on tiukasti sanoa, että tietyt menettelyt kerta kaikkiaan eivät demokratiaan sovi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että puututaan nyt siihen, miten siellä julkinen yleisradio- ja televisiotoiminta hoidetaan, vaan toivotaan, että löydetään jonkinlainen järkevä ratkaisu hoitaa lähetystoiminta tulevaisuudessa niin, että se vastaa kansalaisten tarpeisiin saada Kreikassa tietoa. Yhteenvedonomaisesti vielä tuomioistuin on päättänyt, että lähetystoiminnan on jatkuttava, joten Haluaisin vain lukea teille seuraavan viestin siitä. Kriisihuippukokouksessa on ehdotettu kriisilähetystoiminnan lopettamista. Nyt lähetyksiä on jatketta ja komissio, jossa on kolme johtavaa puoluetta, voi neuvotella niin, että lähetystoiminta voi jatkua, kunnes laki lähetystoiminnan uudelleenjärjestelystä on hyväksytty. Näin tämä hoidetaan. Pääministeri kuitenkin piti kiinni siitä, että rakenneuudistukset ovat tarpeen ja henkilöstön vähentäminen. Ja ne henkilöt, jotka hänen puolueystävänsä ovat sinne asettaneet ja muut saavat ottaa nämä ihmiset sieltä nyt pois. Näin valitettavasti Kreikassa ja muualla on usein käynyt. Emme me sinänsä sotkeudu tähän, mutta jos eurooppalaisessa jäsenvaltiossa – noin yhtäkkiä lopetetaan julkiset lähetykset, niin tämä on kyllä asia, joka varmasti meitä häiritsee. Ei tämä kuitenkaan näytä häiritsevän kovin monia kollegaa. Minä sain viestin, että tämä on nyt todella kiireellistä, kiireellistä, kiireellistä. Tästä on nyt puhuttava. Nyt kaikki istumme täällä, meillä on samat kannat. Teillä on edustaja Versian kirje siellä asiakirjojen joukossa. Hän pahoittelee, että hän ei voi tänä aamuna olla täällä. Hän kirjoitti koordinaattoreille kirjeen se voidaan ottaa sinne pöytäkirjoihin hallituksen toimittava tuomioistuimen päätöksen mukaan. Ei tätä tarvitse täältä päin nyt selvittää. Emme me ole täällä ratkaisemassa tätä koko kysymystä. Se on kreikkalaisten itsensä kysymys, ongelma, mutta he eivät voi toimia niin kuin ovat toimineet ja siksi täällä tänään keskustelimme aiheesta. Päätän keskustelun tähän. Minusta tuntuu, että me olemme tässä nyt riittävän tarkkaavaisena. Kyllä varmasti ratkaisu löytyy. 2600 työntekijää ei ole enää mahdollista. Kerta kaikkiaan. Nyt seuraava esityslistan kohta, viimeinen esityslistan kohta. Keskustelu uutistuimituksen päällikön Aleksai Tsikavitsin kanssa Belsat TVstä. Päätoimittaja Natalia Radzina Charter 97 ja puheenjohtaja päätoimittaja Eugenis Vapan Radio Radziasta riippumattomia palkovenäläisiä. Ja Mikanskin ehdotuksesta meillä on jopa venäjän kielen tulkkaus täällä. Ja näin, hyvät näistä herrat, voitte esittää omalla kielellänne alustuksenne. Minä mainitsinkin, ketkä ovat vieraamme. Kuka haluaisi teistä puhua ensin? Näiset ensin. Natalia Regina, päätoimittaja Charter 97. Kiitos kutsusta. Käytän venäjän kieltä, jos se on mahdollista. Uh, слишком много хочется вам сказать, но слишком мало времени. Uh, э, сайт... Aikaa valitettavasti ei ole kovinkaan paljon, joten nopeasti aiheeseen. Charter 97 on yksi tärkeimmistä uutissivustoista valko -Venäjällä. Olemme toimineet jo vuodesta 1997 lähtien. Vuonna 2010 presidentinvaalien kynnyksellä Lukashenkon valtakoneisto oikeastaan repi kappaleiksi riippumattoman television ja ryhtyi vakavempiin toimiin. Evenin tapettiin, kolme rikosoikeudellista tutkintaa aloitettiin ja kahteen kertaan välineistömme takavarikoitiin. 19. joulukuuta 2012 poliisit naamioissaan murtautuivat toimistomme ja minut vangittiin ja minua syytettiin siitä, että olisin osallistunut vaalituloksen peukalointiin. minun piti paeta valko -Venäjältä. En niinkään painut vangitsemista, vaan sen takia, että halusin toimia riippumattomasti. Riippumaton journalisti ei tällä hetkellä voi toimia valko -Venäjällä. Paine, painostus turvallisuuspalveluiden taholta on jatkuvaa. Ja tätä painostusta toteutetaan lähestulkoon joka päivä. Ko GPn painostuksen kaltaista painetta todellakin koemme joka päivä. Toimimme Puolan suojista. Siellä Belsat TV ja Ratsia myös toimivat. Me toimimme Puolassa ja myös laajennamme toimintaamme. Yli 100 000 käyntiä on sivuillamme joka päivä. Puolan hallitus tarjoaa meille toki apua, mutta se ei kuitenkaan riitä. Me kärsimme jatkuvasta resurssien vähyydestä. Me tiedämme, että riippumattomat toimittajat voivat toimia tällä tavalla esimerkiksi lähidän tapahtumien tiimoilta ja Obaman vierailun tiimoilta. Haluaisimme pyytää teiltä teidän tukeanne niin, että tukisitte riippumatonta valkovenäläistä mediaa. Meitä ei todellakaan ole paljoa. Belsat, Ratsia ja meidän sivustomme tekevät kaikkensa, jotta voisimme varmistaa, että vapaa uutisointi, riippumaton uutisointi saavuttaa kansalaiset. Toimintamme laajentaminen valko olisi hyvin tärkeää. Voisimme myös kehittää piilossa toimivaa underground-uutisvälitystä. Saamme rahoitusta tällä hetkellä EUsta, mutta ikävä kyllä se ei riitä. Sitä ei myöskään käytetä tarkoituksenmukaisesti. Euroopan unioni on tekemisissä sellaisen maan kanssa, jonka johtaja käyttää samanlaisia metodeja kuin joita Stalin käytti aikoinaan. Meillä on poliittisia vankeja, lehtimiehiä, toimittajia vankeina. Meidän on otettava valkovenäläisiä. Me tarvitsemme solidaarisuutta ja selkeää strategiaa suhteessa valko -Venäjään. Tällä hetkellä EUlla tällaista strategiaa ei ole. Olemme kuulleet monenmoisia lausuntoja, kannanottoja. Kuitenkaan rahoitusta, jota tähän hankkeeseen on varattu, e- ei käytetä asianmukaisesti. Valko-venäläisten henget eivät ole Lukashenkan kontolla pelkästään, vaan myös teidän vastuullanne. Te olette luonneet meille apua. Kiitos. Paljon kiitoksia annamme mahdollisuuden esittää kysymyksiä alustustenne lopuksi. Kuka puhuu seuraavaksi? Kuka seuraavaksi puhuu? Yes, uh, my name is Alexei. Niin, minun nimeni on Alex Kavinski. Hyvät parlamentin jäsenet, minä olen Alex Digavitski ja edustan täällä ainoa riippumatonta TV-kanavaa, joka lähettää valko satelliitin ja netin kautta. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia, erityisesti Euroopan parlamentin jäsentä tohtori Mikalskia tästä mahdollisuudesta. Puolan valtio, joka ei ole varmastikaan EUn rikkain jäsen, on päättänyt tukea meidän hankettamme, joka on ainutlaatuinen – niin, että saataisiin riippumatonta televisiota valko -Venäjälle. Monet ovat pitäneet sitä mahdottomana. Minä haluaisin mielelläni jatkaa puhettani puolaksi. Zatrzymywano ich wielokrotnie, zabierano kamery, sprzęt, przesłuchiwano na milicji, prokuraturach i KGB. Grożono, nawet wsadzano do aresztu. Usean otteeseen heitä on vangittu ja heitä on hakattu, mutta he eivät ole koskaan antaneet periksi. Jo viime viimeisen viiden vuoden aikana olemme kuitenkin pystyneet laatineet kattavan ohjelman, mutta valitettavasti, valitettavasti Varsova. Miksi Varsova? Miksi valitettavasti, kun tehdään työtä yhdessä maassa, niin haluaisimme saada kaiken läpiviedyksi tuossa maassa. Sehän on ihan itsestään selvää kaikki tämä demokraattisissa maissa, mutta Valko-Venäjällä, isä, kotimaassani, Meillä on diktatuurin vallassa, joka ei suvaitse ajatuksen vapautta. Valko-Venäjällä meillä ei ole riippumatonta radiota tai TVtä. Me olemme pyrkineet kokoamaan yhteen rohkeita ihmisiä Puolasta käsin. Puolassa muistetaan vielä, mitä tarkoittivat kommunistiset vankilat me halusimme avata Valko-Venäjälle edustuston, mutta meiltä evättiin se. Bielostok, paikka Puolan rajalla, on se, jossa on perustettu tämä peruskirja 97, joka lähettää lähetyksiä verkkoon, internettiin. Puola teki tämän ensimmäisen askeleen, otti tämän ensimmäisen askeleen. Me olemme pystyneet myös lähettämään satelliittien välityksellä ohjelmia, jotta äh, valkovenäläiset voisivat seurata ohjelmiamme. Meidän kuulijakuntamme kasvaa. Tällä hetkellä meillä on 800 895 000 katsojaa, eli yli 12 prosenttia aikuisväestöstä 39 prosenttia valko kansalaista tietää meidän televisiomme olemassaolosta ja me saamme tukea 76 prosenttisesti yleisöltämme, kuulijakunnaltamme, katsojaltamme. Meillä on 17 tuntia lähetysaikaa per 24 tuntia. Meillä on noin 200 he ihmistä valko ja Puolassa ja Liettuassa. Kuten te tiedätte, televisiotoiminta on hyvin kallista. Olemme hyvin kiitollisia Puolan hallitukselle, joka rahoittaa toimintaamme. Kiitämme kuitenkin samalla myös Ruotsin, ruotsalaista vi, virastoa ja, ja hollantilaista hanketta, joka kulkee Matra-nimellä. Ja Norja ja Pohjoismaiden ministerineuvostoa kiitämme tuestamme. Me haluamme tukea jatkossakin vapaata riippumatonta viestintävälineistä ja te varmasti muistatte hyvin, että toimitte television radion riippumattomuuden puolesta, mutta te toimitte myös poliittisten vankien vapauttamisen puolesta – me emme saa unohtaa sitä, että valko on maa, jossa on eurooppalaisia perinteitä. Sehän on maantieteellisesti keskellä Eurooppaa jossain mielessä. Kyllä me voimme muuttaa tilanteen valko koska meillä on kunnianhimoiset tavoitteet. You have a lot of... Oikein paljon kiitoksia. Teillä on toiveita paljon. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, e, reprezentujemy media, e, hyvät naiset ja herrat. Meillä on informaatio monopoli maassamme lukaenkan ohjauksessa. Ja tämä suhtautuminen suuntautuu riippumattomia tiedotusvälineitä kohtaan tämä painostus. Meidän akkreditointioikeutemme on evätty myös ulkoministeriössä. Tilanne ei ole millään muotoa normalisoitumassa, vaan tiukasti taistellaan riippumattomuutta vastaan niitä, jotka taistelevat valtakoneistoa vastaan. Täällä meillä on edustettuna kolme mediaa. Me edustamme merkittäviä kulttuurisia näkemyksiä valko -Venäjällä. Radiokanava ja televisiokanava eivät sinällään ole mikään instituutio, mutta kanavan ympärille ikään kuin kehkeytyy sosiaalinen liike, yhteiskunnallinen liike, Valko-Venäjällä voimme ottaa kantaa näihin eri aihealueisiin. Lukashenka haluaa hyökätä myös kulttuurialaa vastaan. Pitää muistaa, että kulttuuripiirejä vainotaan, alistetaan, vainostetaan ja koko Euroopan unionin pitäisi osoittaa tukeaan näille toimijoille, jotta kulttuurialaa voidaan kehittää ja jotta voimme kuulua tähän Eurooppaan yhteiseen visioon Euroopasta, myös valko -Venäjällä. Tämä olisi mahdollista riippumattomien medioiden tuella valko -Venäjällä. Usein tämä aspekti jää huomioimatta tai sitä ei ymmärretä. jos me emme olisi noudattaneet näitä hyvin yksinkertaisia periaatteita alusta lähtien, eli sitä, että meidän valko-venäläisten täytyy itse puolustaa oikeuksiamme, niin emme olisi päässeet siihen pisteeseen, missä nyt olemme. Kun meillä on vastassamme henkilö, jolla on koko valtio koneisto tukenaan. Kyllä me jäämme jalkoihin tässä taistelussa. Tällä on luonnollisesti monenmoisia seuraamuksia, hyökkäyksiä, painostusta, vainoamista. Lukasenka käyttää todellakin kaikkia konsteja, joita hänellä on pysäyttääkseen tiedon kulku riippumattomilta medioilta. valko yhteiskunta pääsisi vapaaseen tietoon käsiksi, jos tällaiset Lukasenkan hankkeet tiedon kulun pysäyttämiseksi voitaisiin estää. Tämä on esimerkki, jonka olemme nyt saaneet Puolan hallituksen toimista, eli Näillä toimilla pääsemme tehokkaaseen toimintaan. Ja tämä esimerkki, tuki Puolasta, voi johtaa myös siihen, että saamme parempaa näke- näkyvyyttä Euroopan unionissa. Meillä on esimerkiksi englanninkielisiä esitteitä, joissa kerrotaan historiikistamme, toimintamme taustoista. Ei pidä unohtaa sitä, että journalistitkin kuuluvat kulttuurin alaan, kulttuurialan toimijoiden joukkoon. Me haluaisimme, että tätä alaa voidaan kehittää jatkossakin. Kiitos paljon. Kuten tiedämme, että tämä rajoja on arvioinut valko tilanteen erittäin huonoksi. 175 maata ja 151 paikallaan valko -Venäjä. Joten todella tilanne on varmasti todella surkea. Demokratiahan saa jalan sijaa maassa ainoastaan, jos demokratiaa tuetaan tiedotusvälineiden puolelta, jos ihmiset saavat tiedotusvälineiden kautta pääsyn kaikkiin niihin arvoihin, jotka liittyvät demokratiaan. Helka saa seuraavaksi puheenvuoron. Ole hyvä. Niin, sydämelliset kiitokset teille kaikille kolmelle. Kiitos, että niin ponnekkaasti esititte alustuksenne täällä. Selkeästi osoititte sen, miten tärkeää on, että tuetaan tätä julkisuustyötä, jota teette – diktaatorin omaisessa tilanteessa, jossa Manne valitettavasti on. Ja hyvin päättäväisesti olette nyt osoittanut, miten tärkeää tekemänne työ on, myös Euroopan unionia ajatellen. Kulttuurinne ja muu toimintanne osoittaa, että haluatte kuulla – EU, kuulua Eurooppaan. Tämä on todella hieno asia. Hienoa, että saamme tänään puhua kanssanne. Uskoaksenne kansalaisyhteiskunnan rakentamisessakin työnne on aivan välttämätöntä. On hienoa, että teette tätä työtä, että voitte mainostaa sitä nyt meille. Se on tärkeä panos keskusteluun. Regina, te puutuitte vielä Euroopan unionin strategiaan tai siihen, asiaan, että mielestänne EUlla ei ole riittävää tai riittävän selkeä strategia. Pyytäisin, että vielä lyhyesti esittäisitte, mitä mielestänne Euroopan unionin pitäisi tehdä? Pitäisikö meidän olla paljon tiukempi strategisessa kannassamme valko suuntaan? Kiitos paljon, Lothar Biski. Kiitokset teille näistä tiedoista. valko on edelleen suuri ongelma – Potsdamilla ja Minskillä on ystäväiskaupunkisuhde. Meillä on hyviä ystäviä Minskissä, jotka ovat käyneet meillä usein. Minä olen käynyt siellä ja tiedän, että siellä eletään erittäin hankalissa oloissa ja tehdään hankalissa oloissa vapaana toimittajana työtä, kun valko Venäjällä on hankala tehdä työtä. Rahaa meillä ei Euroopan parlamentissa ole, mutta moraalinen tuki on annettava kaikkialle näihin maihin ja tuotava tämä asia julki Euroopan unionissa. Te edustatte sitä valko joka näin toivon on tulevaisuudessa EUn jäsen. Ja toivon teille paljon voimia. Kiitos paljon, Lothar. Piotr. Po pierwsze chciałem podziękować e, mojemu koledze Markowi Migalskiemu. Ihan ensiksi haluaisin kiittää Marek Migalskia tästä aloitteesta. Olen pahoillani, että me ole täällä laisinkaan täysilukuisena paikan päällä. Eihän Eurooppa ole vain Euroopan unioni, se on maantieteellinen Eurooppa ennen kaikkea. Me voimme nähdä, että muutaman kilometrin päässä rajoiltamme meillä on naapurina mm, vihoviimeinen diktatuuri joka edustaa tiettyä historiallista Eurooppaa. Emme mä saa sallia tämän tilanteen jatkuvan. Meidän pitää päinvastoin antaa täysi tukemme tälle kyseiselle maalle poliittinen tuki on tärkeää tänä päivänä, mutta tässä on kyse erityisesti vapaan tiedonsaannin saatavuus ja totuuden kuuluminen valko -Venäjällä. Jos lähdetään monopolisoimaan ihmisten elämää tietyllä tapaa ja äh, pelon ilmapiiriä kasvattamaan ja voimistamaan tiedon välityksen kautta. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että 9 prosenttia, 90 prosenttia valko kansalaisista oli koskaan tullut EUn rajojen sisäpuolelle. Me voimme siis kaikki todeta tässä, mitä kaikkea on vielä tehtävä, jotta voimme taata ö, valko kansalaisille vapaan tiedon saannin. Kiitän kaikkia kansalaisia, jotka antavat myös rahallisen tukensa ja kaikkia tahoja, jotka tukevat ja ottavat meitä, mutta minä haluaisin pyytää meitä, meiltä, meidän valiokuntamme käyttämään joitakin keinoja, jotka ovat olevassa naapuruus, kumppanuuspolitiikan puitteissa. Voidaksemme auttaa riippumattomien viestintävälineiden toimintamahdollisuuksia? Onhan meillä teknisiä keinoja käytettävissä. Meiltä puuttuu nyt rahoituksellinen tuki. Tiedän, että tätä on olemassa. Rahoitusta löytyisi EUn sisältä kumppanuustoiminnan piiristä voisimme sitä löytää. Me voisimme löytää budjetista jonkun kohdan, jota me voisimme ehdottaa tälle kumppanuus- ja naapuruuspolitiikalle käytettäväksi. Kiitos. Kiitos, edustaja Mikalski. Ja chciałbym podziękować e, e, szefostwu naszej komisji, bo bez... Kiitos. Haluaisin vielä kiittää valiokunnan työvaliokuntaa ja puheenjohtajaa. Heidän ansiostaan olemme voineet tämän tapaamisen järjestää. Tämän takia meillä on paikalla kolme tärkeän median edustaja tällä. Internet, radio ja televisio. Me olemme naapureita, me olemme naapureina diktatuurin kanssa. Kyse on todellakin Euroopan unionin rajasta. Meillä on diktaattori, joka vankitsee ihmisiä, joka tappaa ihmisiä. Ja tällainen meillä todellakin on naapurina. Olen Piotrin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että meillä on olemassa välineitä, joita voisimme käyttää. Voisimme tarjota moraalista tukea valko niin kuin tällä todettiin. No sitähän on kyllä riittämiin saatu. Tarvitaan muutakin kuin moraalista tukea. Nyt tarvitaan investointeja tiedotusvälineisiin jos ei ole vapaata pääsyä tiedotusvälineisiin. Jos valko-venäläiset eivät saa tietoa, joutuvat elämään suljetussa yhteiskunnassa, niin ei silloin voi tapahtua minkäänlaista tietoisuuden muutosta. Lukasenkahan luottaa siihen, että ihmiset ovat tietämättömiä, eivät saa tietoa vapaasti. Tarvitaan konkreettista tukea Totta kai konkreettinen tuki tarkoittaa rahoitustukea. Ja niin kuin Boris jo totesi, rahat kyllä ovat olemassa. Raha on. Tuen osoitus on tavallaan myös tämänpäiväinen tapaamisemme. Se, että saamme kuunnella tiedotusvälineiden edustajien kuvausta heidän kohtaamistaan ongelmista valko -Venäjällä. Kiitos siis työvaliokunnalle puheenjohtajille tästä tapaamisesta. Kiitos paljon. Haluaisin vielä painottaa sitä, että totta kai me hyvin tarkkaan seuraamme valko tapahtumia tai mitä siellä ei tapahdu. Täällä valiokunnassa on puhuttu myöskin jääkiekko tapahtuman järjestämistä, miten se voidaan antaa maalle, jossa poljetaan ihmisoikeuksia ja tällaisia urheilutapahtumia käytetään ainoastaan siellä, jotta voidaan esittää itsensä hyvässä valossa. Me kirjoitimme liitollekin tässä yhteydessä ja pyrimme vielä harkitsemaan uudestaan, voidaanko Euroopan mestaruuskisat antaa maahan – jossa millään tapaa ei kunnioiteta ihmisoikeuksia. Tiedätte myös, että Euroopan unioni ja varmasti monet muutkin tahot kantavat huolta poliittisten vankien tilanteesta, pyrkivät selvittämään, miten poliittisia vankeja voidaan auttaa. Jotkut ovat tunnetumpia kuin toiset, mutta kaikki kärsivät. Tekin sanoitte, että kärsitte samasta ongelmasta, mutta jossain vaiheessa tämän pitäisi löytää nyt hedelmällistä pohjaa, mutta diktatuureissahan on ongelmana se, että ei oikein kuulla näitä viestejä. Te sanoitte, että raha ei riitä ensinnäkin. Ja toiseksi, että rehoja ei käytetä oikein. Ja kysyisinkin ensinnäkin, mitä rahaa saatte, eli mistä unionin kassasta – mistä löydetään siis rahaa, jota teille voitaisiin tukena antaa? Ja toiseksi, mitä todisteita tai miten voisitte selkeästi osoittaa meille, että varoja ei ole oikein käytetty, jotta parlamentaarikkona ehkä voisi komission olla yhteydessä ja sanoa, olkaapa nyt tarkkana, jos sinne annatte rahaa, niin se kuluu siellä hukkaan eikä mene oikeisiin käsiin. Olkaa hyvä на ваш вопрос и на вопрос по, поводу стратегии, потому что, к сожалению... Haluan vastata joka liittyy strategiaan ja rahakysymyksiin. Minun täytyy kuitenkin lähteä pois hieman ennen kokouksen alkua, koska tapaan parlamentin puhemiehen. Ensinnäkin tuki. Tukea saamme enimmäkseen ulkoasiainministeriöltä Puolasta. Valitettavasti nämä varat eivät kuitenkaan riitä. Ne mahdollistavat sen, että voimme pyörittää toimintaamme puolen vuoden ajan, mutta ei sen enempää. Saamme myös jonkin verran rahaa Marshall-rahastosta ja norjalaista rahastosta. Sitten mainitsin Matran Alankomaista, mutta emme koskaan pysty luottamaan siihen, että rahat riittävät myös jatkossa. Varat ovat niukat ja kovin sirpaleisetkin. Tarvitsisimme tukea Euroopan unionilta ja komissiolta. Byrokratiaa kuitenkin on niin paljon, hallinnollista takaa niin paljon, että kaikkien asiakirjojen käsittelyyn minun pitäisi nimittää lisää henkilöstöä jotka hoitaisivat näitä hallintokysymyksiä enemmän kuin journalisteja pitäisi palkata. Ei tietenkään voi olla oikein, että joudumme palkkaan enemmän hallintohenkilöstöä käsittelemään näitä tukiasioita kuin mitä meillä on journalisteja. Tarvitsemme yksinkertaistettuja menettelyjä. Me te, pyöritämme toimintaamme todellakin maan alta. Tätä kenties ette ymmärrä. Eli tarvitaan jonkinlaista samanlaista tukirakennetta kuin mitä aikoinaan annettiin solidarisuusliikkeelle Puolaan. No sitten tämä keppiä porkkana lähestymistapa. Keppiä diktaattorille ja porkkanaa tavallisille ihmisille. Tämä pitäisi olla lähestymistapa. Tilannehan pahenee päivä päivältä. Salainen palvelu, tiedostelupalvelu valvoo aivan kaikkea maassamme. Jotkut parlamentin jäsenet, kuten Paletskis, ovat tehneet sen johtopäätöksen, että tilanne olisi parantunut, mutta ei tämä pidä paikkaansa. Monet poliittiset aktivistit ovat joutuneet pakenemaan valko -Venäjältä. Sen takia onkin tarpeen vahvistaa ja laajentaa yhteistyötä valtakoneistoa vastaan. Tarvitaan myös sanktioita niille liike-elämän toimijoille, jotka rahoittavat Lukasenkan hallintoa ja Lukasenkan toimintaa. Meillä on myös kauppaa öljytuotteilla ja näillä varoilla sitten suoraan rahoit rahoitetaan salaista palvelua, joka pidättää, vangitsee ihmisiä ja kiduttaa ihmisiä, tappaa heitä. Tarvitsemme tukea ihmisoikeusaktivisteille, puolustajille, järjestöille ja riippumattomille medioille. Niin ikään pitäisi helpottaa viisumijärjestelyä tavallisten ihmisten näkökulmasta niin, että tavalliset ihmiset voisivat nähdä, minkälaista täällä Euroopassa on. Näin tilanne muuttuisi radikaalilla tavalla muutamassa vuodessa. Olemme nähneet, että Lukashenkan hallinto on ollut vallassa jo yli 20 vuotta. Tilanteen on muututtava. Mówić o kwestii Białorusi w czasie, <clears throat> w czasie rozmów Unii z Rosją. Minä voisin puhua myös Valko-Venäjästä samalla, kun puhutaan Venäjästä. Siis Venäjästä pitää pyhää myös silloin, kun puhutaan Lukashenkan Valko-Venäjästä, koska Lukashenka ei selviäisi ilman Venäjän apua. Venäjä on tärkeä kumppani Valko-Venäjälle. Käykää kauppaa Venäjän kanssa siitä vaan, mutta puhukaa samalla ihmisoikeuskysymyksistä. Telsat, Belsat, kun me saamme kutsuja Esimerkiksi ammattialan ihmisiltä he kysyvät meiltä budjetista. Silloin vastaamme, että se on 6 miljoonaa euroa vuodessa. He nauravat. Heidän mielestään se on vitsi. 6 miljoonaa. Sehän on yhden tai kahden kuukauden toimintarahat. Eli tietysti Puolan tuki tässä on kaikista tärkein. On meillä pieniä tukiaisia sen lisäksi jotkut välineet eivät kehity, eivätkä saa uutta kuulijakatsojakuntaa, eli polkevat paikoillaan. Me kehittyäksemme tarvitsemme ainakin kolme miljoonaa euroa euroa vuodessa unionilta. Onko se paljon? Ei minun mielestäni. Tällä hetkellä me emme saa edes yhtä euroa EUlta suoraan rahoitusta. Kiitos. Radio Ratsia on jo pidemmän aikaa toiminut rajat ylittävästi. Tämä tarkoittaa sitä, että me olemme sieltä Euroopan unionin ja valko välille. Lähetämme neljän tunnin ajan päivittäin. Vuosibudjettimme on miljoona euroa vuosittain. No, tämä on siis vuosibudjettimme ja jälleen kerran suurin osa saadaan tukena Puolan valtiolta. Siitä olemme kiitollisia. Myöskin Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Itävalta antavat meille tukea. Ja myös kansainväliset säätiöt. jos voimme miljoonalla eurolla vuosittain lähettää neljä tuntia päivässä, niin kysymme itseltämme, miten voisimme laajentaa toimintamme, mutta meillä ei ole riittäviä resursseja. Tässä on myös epäreilua kilpailua. Diktaattori toisaalta, jolla on valtavasti varoja ja meillä taas ei ole. Siellä on monia kanavia, jotka tukevat Lukashenkaa, ja me olemme aivan avuttomia heidän edessään. Me haluamme tässä tehdä työtämme vakavasti otettavalla tapaa. Ihmettä tässä odottelemme, mutta ihmeitä tapahtuu harvoin. Epäreilu kilpailu, kun näin sanotte, niin se on kuulostaa vähän vitsikkäältä tässä surullisessa tilanteessa. Teidäthän on suljettu kokonaan ulkopuolelle, ette voi kilpailla päätään olette ulkopuolella ja olette riippuvaisia kaikesta mahdollisesta tuesta, säätiöt, hallitukset Puolassa. Todella hienoa, että näin tehdään. Kysymys kuuluu nyt 200 000 euroa Euroopan unionilta saadaanko nämä rahat teille ilman suurempia ongelmia vai onko siinä valtavasti täytettävää paperia, kun kolleganne sanoi, että jos EUta haluaa rahaa, niin byrokratia on niin paljon, että pitää palkata lisää ihmisiä, että ylipäätään saa rahaa. Onko tilanne eri teillä? Saatteko tämän 200 000 suoraan toimintaan, niin jos voisitte vain vahvistaa tämän, koska jos haluamme saada varaa lisää ja käännymme joidenkin puoleen täällä, niin meidän on tiedettävä, miten tämä toimii. E, meidän näkökulmastamme katsottuna tilanne on seuraavanlainen. Meidän pitää palkata joku henkilö, joka päivästä toiseen voisi sataprosenttisesti omistautua eurooppalaisten kilpailujen seurantaan, jotta voisi pystyä <clears throat> seuraamaan asiakirjojen etenemistä ja perehtyä niihin. Meidän täytyy todella onnistua siinä paljon paremmin, koska me, me olimme nyt todenneet, että EU on evännyt meiltä rahat, me on kieltänyt antamasta meille rahaa. Me olemme saaneet 19 pistettä 20-20 oli minimimäärä päästäksemme pidemmälle. Ja on, anteeksi, mi, mi, mihin tämä viimeinen pisteen epäminen perustui? Se perustui siihen, että meillä ei ollut riittävää kokemusta paikallista kokemusta valko -Venäjällä. mutta kyllähän me olemme kai nyt alan asiantuntijoita paikallisessa mielessä. Joku muu pääsi hyötymään tästä rahastosta koska mehän äh, lähetämme se lähes 18 tuntia päivittäin Valko-Venäjän alueella. Pitääkö meillä olla joku tietty äh, osa Valko-Venäjästä. Me, pitääkö meidän pystyä joka päivä pystyä täyttämään näitä asiakirjoja ja lähettämään niitä sitten eteenpäin? Totta kai on helppo näyttää, miten TV toimii. Painakaa vaan kaukosäätimen nappulaa ja näette, syttyykö siellä mikään merkkivalo. Te voitte te silloin kyllä todeta, miten teidän antamanne raha on käytetty. Mutta kyllä pitäisi pystyä saada riippumaton viestintävälineistä toimimaan paremmin. Olen Tsekavitskin kanssa täysin samaa mieltä tässä asiassa. Olemme vuosikausia puhuneet tuesta valko riippumattomille tiedotusvälineille. Radio, televisi, televisio. Niiden pitäisi voida esittää suoria tukipyyntöjä, eikä niin, että ne yhdistellään jonkinlaisiksi ryhmähakemuksiksi. Meillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta esittää suoria tukipyyntöjä. Tämä oikeastaan onkin vetomuksemme järjestelmä pitäisi mahdollisimman nopeasti muuttaa. Ei niin, että tehdään tällaisia pakettiratkaisuja, yhteisiä hakemuksia, vaan niin, että käsiteltäisiin suoraan näitä hakemuksia. Kuunnelkaa radioratsia tai televisiota, katselkaa. Te voitte kuunnella koko maailmassa meidän toimintaamme, lähetyksiämme. Ja voitte tätä kautta nähdä, miten me toimimme. Haluaisimme yksinkertaisen, helppotajuisen menettelyn tuen hakemiseen. Olemassa olevassa ohjelmassa tuen saajat ovat nimenomaan valkovenäläisiä viranomaisia ja itsenäiset jäävät tästä ulkopuolelle. Edustaja Martin. Si. Niin, tässä nähdään tämän ylisäätelyn ja byrokratian ongelma. Se on kuultu mediaihmisiltä ennen. Eikö olisi hyvä, jos molemmat kollegat tässä puhuivat siitä, että on niin vankilavan työlästä – saada tukea. Eikö tässä olisi paikallaan nyt kirjallinen kannanotto, jonka te voisitte lähettää eteenpäin puheenjohtajana, että tähän ongelmaan voitaisiin nyt puuttua niin, ettei tarvita liikaa työtä. Näin tavallaan raha kuluu hukkaan, kun siitä ei ole varsinaista hyötyä. Nyt on kyse peruspoliittisesta työstä, jota voidaan sitten seurata, kun katsotaan, miten monta lähetysminuuttia saadaan aikaiseksi. Kiitos paljon, Boris. Ja bardzo krótko. Uważam, że to, co... Ihan lyhyesti, kiitos. Mitä täällä on kuultu valko edustajien toi, toimesta? Sehän on EUn poliittinen päätöksenteko, joka tässä nousee esille. Nyt pitääkin pohtiakin, pitääkö meidän tukea vapaita viestintävälineitä, jotka saavat jo Puolasta tukea. Voisiko niiden tai pitäisikö niiden saada vielä lisää tukea? Me olemme vaatima, laatimassa ensi vuoden talousarviota unionille. Olisi hyvä, että olemassa olevien menettelytapojen puitteissa ja tulevia vuosia ajatellen, niin voitaisiin jo nyt lähteä synnyttämään järjestelmää, joka helpottaisi me tulevia menettelytapoja. Avoimuus on tietysti luonnollista, pitää lähettää tarvittavat asiakirjat, mutta tietty absurdius poistuisi tästä, niin kuin joku sanoi tässä, että joku olet todentanut virallisesti, muodollisesti jonkun viestintävälineen olemassaoloa eikä lisää sitten sitä puuttuvaa yhtä pistettä. Sehän on ihan absurdi tilanne tämän välttääksemme, meillä pitää olla enemmän poliittista tahtoa. Kyllä, EU haluaa tukea vapaita viestintävälineitä ihan viho viimeisimmässäkin EUn e lä- lähinaapurustossa sijaitsevassa ei-demokraattisessa maassa. Meidän pitää antaa se viesti, signaali, että komissio on tietoinen tästä ja että se voisi myös auttaa vapaita viestintävälineitä toimimaan paremmin. Kiitos paljon yhteenvedonomaisesti. Ja haluaisin vielä viitata siihen, että tämä ongelma, nämä hakemuspaperipinot, joita tarvitaan, jotta päästäisiin EUn rahoihin käsiksi, on ongelma, joka on kaikkialla. Mutta ehkä voitaisiin nyt jotenkin kuitenkin ottaa huomioon, että jos elää demokratiassa, jossa hallinto toimii oikein ja niin edelleen, niin tilanne on tämä, mutta kulttuuriohjelmat, koulutusohjelmat, me kaikki kärsimme tästä tosiasiasta. Mutta tämä tietenkin liittyy sääntöihin, joiden on huolehdittava siitä, ettei senttiäkään hukata EU-varoista. Väärinkäytöksiä on paljon. Aina kun rahaa kulkee, on väärinkäytöksiä. Edustaja Martin on budjetinvalvontavaliokunnassa ja hän tietää vallan hyvin – että näillä aloilla on paljon väärinkäytöksiä. Ja siksi tällaiset järkyttävät säännöt, jotka todella pakottavat meidät kaiken selvittämään tarkkaan loppuun asti. Se ei ole kyllä hyvä, että pienten summien osalta kulttuuri tai tiedotusvälineet tai kaupunkikumppanuushankkeiden yhteydessä – on paikalla, mutta olen kyllä sitä mieltä, että kun kyse on naapurimaasta, naapurimaasta, joka on diktatuuri, ja siellä pyritään auttamaan ihmisiä vapaiden tiedotusvälineiden rahoittamisen kautta, niin silloin tämän pitäisi kyllä onnistua vähän epädemokraat, anteeksi, epäbyrokraattisemmin. 200 000 euroa tuskin te sillä elätte, paljon enemmän rahaa tarvitsette, paljon lisää tukijoita. Mutta olen kyllä sitä mieltä, että meidän pitäisi nyt tässä olla kannustavia, kun ei meillä niin valtavasti naapuruusalueellamme ole diktatuureja. Voisimme keskittyä nyt tähän tapaukseen, joka on esillä jatkuvasti myös poliittisten vankien yhteydessä. Nähdään kuvia ja kaikki toivovat, että kyseinen nainen saadaan sitten sieltä vankilasta, mutta kuinka paljon siellä on poliittisia vankeja jatkuvasti, jotka kärsivät sekä naisia että miehen, miehiä. Emme voi luvata mitään valiokuntana, mutta mitä minä ajattelin nyt tehdä ja kollega Martin varmasti ajoi takaa samantyyppistä. Minä ajattelin nyt, että valiokunnan nimissä, kun on tehty ensin vähän tutkimustyötä, kirjoittaisin kirjeen edustaja Ashtonille ja pyytäisin häntä pohtimaan, eikö tässä erityistapauksessa diktatuuri naapurivaltiossa voitaisiin muodostaa jonkinlaista rahastoa, josta varoja voitaisiin saada. Lopuksi tietenkin on voitava osoittaja. Tässä yhteydessähän voidaan osoittaa, kun varoja on käytetty ja voidaan näyttää, kuinka monet ihmiset ovat nähneet tai kuulleet lähetyksiä. Jos minulla olisi tässä vähän lisätietoja edustaja Mikalski. Toivoisin, että voisin saada asiakirjan, jossa olisi oikein lyhyesti ja ytimekkäästi hyvät perustelut, jotka voisin kaikkien meidän nimissä esittää Roa Ashtonin suuntaan. Ehkä hän voisi kekseliästi jotain sitten luoda. Kysehän ei ole normaalista tilanteesta millään muutoa, muotoa. Kyse on diktatuurista. Naapurivaltio tukee tätä mutta Putin tukee myös Syyriaa. Eli meillä on tässä taho, joka meitä ei auta. Toivoisin siis vähän nyt lisää materiaalia, joka antaisi hyvin täsmällisesti muutamat tiedot. Etten hoida tätä niin amatöörimäisesti. Eli toivoisin näin apua, että voin kirjoittaa kirjeen. Ehkä kollegat voisivat allekirjoittaa myös Lady Ashtonin suuntaan, jotta voitaisiin selvittää olisikohan mahdollista antaa teille nopeammin, epäbyrokraattisemmin, paremmin tukea. Kiitokset teille vierailustanne, kiitos edustaja Mikalski, että hoiditte tämän. Joskus tarvitsemme vähän tällaisia tapahtumia, jotka avaamme silmämme. Toivon teille onnea ja menestystä ja paljon katsojia ja kuulijoita. Seuraavana esityslistan kohta 14. Meillä oli eilen koordinaattoreiden kokous, te voitte lukea netistä. Me lähetimme teille tiedot. Jos on ongelmia, niin ottakaa yhteyttä muut asiat. Ei muita asioita, joten seuraava aihe on seuraava kokous 10. heinäkuuta kello 9. 10. heinäkuuta aamulla ja iltapäivällä. Ja nyt on suunniteltu, että kokous olisi vielä 11. heinäkuuta aamulla – mutta esityslistan mukaan vähän sanoisin, että voimme peruuttaa tuon 11. päivän, mutta ei vielä lounasaikaan 10. päivä, vaan koko päivä silloin. Kiitos oikein paljon. Kiitos myös tulkeille, Venäjän tulkeille myös sydämelliset kiitokset ja hyvää ruokahalua.